mr Arvoisa puhemies, komissaari, komissaari lähtikin jo pois, joten hyvät kollegat sitten. Niin, puhun, ei, kai luen nyt tässä ensin Ikesin tuoreimmasta äh, ankeriaskantaa koskevasta kirjallisesta lausunnosta. 2012 äh, ankeriaskanta väheni edelleen vuonna 2012. Rekrytointiindeksi on tällä hetkellä kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla alle 1 prosentti Pohjanmerellä ja alle 5 0,5 prosenttia muualla levinneisyysalueella vuosien 60-79 tasoon nähden. Ja sanon tässä nyt vain, että kiireellistä toi, toimintaa tarvitaan. Vesien saastuminen, loiset, ilmais, merivirtojen muutokset ja niin edespäin, edespäin saavat aikaan sen, että ää, ankerias kalastus pitäisi lopettaa välittömästi totaalisesti. Jos kyseessä olisi hienompi ja vetoavampi laji, niin silloin käytäisiin suuri äänisesti keskustelua siitä, kuinka kiireesti pitäisi ryhtyä toimenpiteen. Mutta valitettavasti Euroopan ankerias kanta joka syntyy Sargasson merellä ja sitten muuttuu ensin lasiankeriasta keltaankeriaaksi ja hopeaankeriaksi on laji, joka ei saa yleisön huomiota. Euroopan tasoinen sääntely, josta huomennakin äänestetään, on vuodelta 2007 peräisin, ja jäsenvaltiot pitkien keskustelujen jälkeen ovat päättäneet tehdä jotakin ankirjaskannan elvyttämiseksi. Keskustelu on, käynyt, keskustelu on käytynyt yli 10 vuotta, ja asetus on ollut voimassa yli 5 vuotta, ja koko tämän ajan ankirjaskanta on pienentynyt. Vuonna 2012 Ikesin neuvoa antava lausunto soitti hälytyskelloja. Istuttaminen katsottiin suojelukeinoksi, mutta toisin kävi. Kes toteaa, että sillä ei todennäköisesti saada kantaa elpymään. Tämä on äh, tärkeä asia, nimittäin istuttaminen on hoitosuunnitelmien perustalla monissa maissa ja se ei millään tavalla takaa lasiankeriaan tai hopeaankeriaiden äh, kutumatkojen onnistumista Sarkasson merelle. Nämä asetukset ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja ensinnäkin komission pitäisi laatia raportti istuttamisen tehokkuudesta suojelutoimena ja toiseksi pyydämme komissiolta uutta lainsäädäntöehdotusta ennen ensi vuoden maaliskuun loppua, jolla suurella todennäköisyydellä voitaisiin pelastaa Euroopan ankerias. Toivottavasti neuvosto näkee tämän tarpeelliseksi myös niin, että se ei pyri hautaamaan äh, tätä lainsäädäntöehdotusta, kuten kaikki muut pitkäaikaiset hoitosuunnitelmat kalastusponnistusten sääntelyyn liittyvien ongelmien takia. Parlamentin äänestyksen jälkeen odotan, että prosessi etenee nopeasti. Tässä on kyse paljosta, ei pelkästään ankeriaan selviytyminen hengissä, vaan Euroopan uskottavuus vakavana toimijana maailmanlaajuisella areenalla kestävän kalastuksen edistäjänä ja kovien sanktioiden langettajana sellaisille kolmansille maille, jotka toimivat äh, sääntöjen vastaisesti. Ankeriaskanta on määritetty Ikesissä, Ikesissä äh, erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Haluaisin kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä, jotka ovat tukeneet tätä mietintöä, ja mielestäni meidän pitäisi äh, pitäytyä Lissabonin prosessin mukaisessa toiminnassa. En ole aivan varma, että tulevat sukupolvet ymmärtävät, mitä logiikkaa olisi tehdä oikeudellinen mukautus tähän säännökseen, joka koskee vakavassa katoamisuhassa olevan lajin tulevaisuutta. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää esittelijä Rava Levinia ja muita kalastusvaliokunnan jäseniä heidän työstään. Kuten tiedätte, komission ehdotuksen tavoitteena oli saada ankeriassääntely perussopimuksen kanssa sopusointuun ja ottaa huomioon delegoidut ja toimeenpanosäädökset. Pidän hyvänä, että esittelijä on samaa mieltä useimpien ehdotettujen muutosten kanssa. Olen tietoinen siitä, että kalastusvaliokunnan keskustelujen aikana esitettiin huolenaiheita siitä, että onko asetus tarpeeksi tehokas suojelemaan ankeriaita. Kuulin jo nyt äh, Rova Levininkin jo tuostavan saman, saman asian äsken. Ymmärrän että täällä pidettäisiin parempana kattavampaa näköisten sääntöjen uudelleenarviointia, jossa mentäisiin komission ehdotuksen alan ulkopuolelle. Haluaisin toistaa tänään, että komissio on sitoutunut varmistamaan, että eurooppalaisten ankeraskantojen tila elpyy, mutta täytyy olla paremmin valmistautuneita. Sen vuoksi olemme äskettäin saaneet ja tällä hetkellä olemme analysoimassa viimeisimpiä ISISin arvioita ankereiden hoidosuunnitelmien toimeenpanosta jäsenvaltioissa. Odotamme myös vuosittaista ISISin ankerias kanta-arviota marraskuussa. Tarvitsemme tätä arviota, jotta voisimme edetä. Tähän lausuntoon kuuluu myös arvio ankeriasasetuksesta ja sen sopusoinnusta ennaltavaratumisen periaatteen kanssa. Teknisen ja tieteellisen näytön perusteella komissio sitten raportoi ennen vuoden loppua, ennen tämän vuoden loppua parlamentille ja neuvostolle hoitosuunnitelmien tehokkuudesta ja toimeenpanosta. Tämän kertomuksen perusteella komissio arvioi, että tarvitaanko asetukseen muutoksia, jotta voidaan parantaa tämän tärkeän kannan elpymistä. Haluaisin vakuuttaa kaikille parlamentin jäsenille, että komissio haluaa kovasti varmistaa tämän kannan elinvoimaisuuden. Kiitos komission jäsen. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Ensin puheenvuoron saa Rova Kyyn, EPP-ryhmäpuheenvuoro. herr präsident äh, verehrte frau kommissarin damanaki verehrte frau kollegin lvin! komission jäsen lvin hyvät äh, jäsenet keskustelussa on kyse siitä että täytyy sopeuttaa lissabonin sopimukseen ottaa huomioon delegoidut ja toimeenpanosäädökset komission osalta mutta on itse asiassa niinkin että Euroopan ankeriaan tila biomassana ei ole hyvä. Ja sen vuoksi se on myös keskeinen teema, josta meidän täytyy keskustella. Ongelma kohdata, miten ankeriasasetus numero 1100 vuodelta 2007, miten se on todellakin purrut oli olennaista, että vuonna 2007 komissio ja neuvosto yhdessä lähtivät vientikieltoon ankeriaille ja ankeriastuotteille, kalatuotteille ankeriasta Euroopan unionin ulkopuolelle. Ja tiedämme aivan tarkkaan ankeriaan biomassa on jo yksilöitävissä sillä, siinä mielessä, että miten paljon lasiankerjaita tulee Sarkossamereltä Viskajanlahdelle ja sitten voivat periaatteessa nousta eurooppalaisiin jokiin elinalueilleen ja ekologisiin lokeroihin ja lisääntyä siellä. Ja itse asiassa kaikki tietävät, että on harmaat markkinat olemassa, meidän täytyy vientikielto toteuttaa johdonmukaisesti, jotta ankerien rekrytointi on turvattu tulevaisuudessa. Sen vuoksi hoitosuunnitelmissa, joita on toteutettu jo monissa jäsenvaltioissa, että niitä edelleen noudatetaan. Se on vesiviljely, se on sopii, soveltuu ve, ve, ve, vesiviljelyyn. Tanskassa, Iso-Britanniassa on sitten ohjelmaa, että ne voidaan istuttaa sisävesiin, että kantaa voidaan jälleen parantaa. Ja että niitä voidaan jälleen kalastaa. Sen vuoksi itse asiassa heitetään lapsi veden, vesi, vesiveden mukana, pesuveden mukana. Nyt tehdään väliintulo ja sanotaan, että tarvitaan täydellistä muodosta. Se, missä olen Levinin kanssa samaa mieltä. Tarvitsemme nyt arviointia nykytilanteesta. Vuoden loppuun mennessä, miten hoitosuunnitelmat ovat purreet. Ja sitten voimme mennä eteenpäin. Kiitos. Köszönöm a szocialista frakció nevében Nilsson úr. ST-ryhmän puheenvuoro, herra Nilsson. Tack, herr ordförande. Kiitos puhemies. Ankerian kanta on kamalassa kunnossa. On liikakalastusta ja elinolosuhteet ovat muuttuneet kalalle, jolla ei ole pelkästään monimutkainen elämän kaari, vaan se voi elää vuosikymmeniä ennen kuin lisääntyy. Täytyy siis ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta luomme elpymiselle hyvät olosuhteet. Tarvitaan nopeita toimenpiteitä sopusoinnussa viimeaikaisten tieteellisten arvioiden kanssa kannasta, joita on jäljellä, mutta myös pitkän aikavälin toimia, jotta voidaan luoda pitkän aikavälin olosuhteita elpymiselle. Emme halua täyttä karastuskieltoa, mutta täytyy saada kannuste vapaaehtoisille toimille. Mutta ottaa huomioon myös, että täytyy olla ää, ähm, istutuksia. Ne täytyy hoitaa teho, mahdollisimman tehokkaalla tavalla, että se on kannan, kannalta hyväksi. Valiokunnassa olemme asettaneet vaatimuksen komissiolle, että piakkoin täytyy saada uusi suunnitelma, jossa otetaan huomioon ihan viimeisimmät tieteelliset arviot ja toivottavasti se sisältää turvallisemman tulevaisuuden eurooppalaiselle ankerialle. Mutta sitten kaikki jäsenvaltioiden täytyy antaa panoksensa ja parantaa juoksuaan ja toimia paremmin kuin tähän asti. Kiitoksia. Alderyhmän puheenvuoro. Herra Gallagher, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Ensiksi haluan kiittää Isabella Löyvin ja esittelijänä tästä työstä tärkeässä asiassa epäilyksettä. Euroopan ankeriaskanta on historiallisesti alhaisimmalla tasollaan. Se on tullut mukaan Siteksin kakkosliitteeseen ja 2009 se laitettiin uhanalaisten lajien listalle 2007 asetuksessa määrättiin, että kaikki jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön hoitosuunnitelmat, jotta tämä kanta elvytettäisiin kestävälle tasolle ja tähän palaan myöhemmin. Useita toimenpiteitä on pyritty ottamaan käyttöön, jotta jotta voitaisiin vaikkapa istuttaa ankeriasta ja sisävesiin nuoria ankeroita Valitettavasti kuitenkin Irlannin hoitosuunnitelma on johtanut siihen, että Shannonin, Kairubin ja Loerinin vesillä äh, ankerian pyynti on kielletty kokonaan. Tämä on itse asiassa epäreilua kalastajia kohtaan, koska he eivät ole saaneet mitään hyvityksiä kuitenkaan tulomenetyksistä kielto on myöskin aika kyseenalainen, koska kysymys on siitä, että ankariaskanta on nyt itse asiassa nousussa mm, Shannonin alueen sähkö vesi voimalla itse asiassa on vaikuttanut Ankariaskantaan siellä. Hyvä tapa asiaa hoitaa on ollut tuolla Toisella alueella, Irlannissa 70-luvulta saakka. Siellä on ollut huomattavia istutusohjelmia, kun ensimmäiset merkit äh, saatiin äh, näistä ankeriaskannan vähenemistä, niin silloin toiminta aloitettiin. Ähm, minä esitin tarkistusta, jossa pyydettiin, että jäsenvaltiot voisivat tukea kalastajia monimuotoistamaan toimiansa ja tällä tavalla voitaisiin estää ankerian pyynnin kieltäminen. Tämä kuitenkin meni nurin valiokunnassa. Nythän siis äh, kysymys on monista äh, laista. Ja haluan muistuttaa äh, teitä siitä, että 10. heinäkuuta kalatalousvaliokunnassa komission jäsen antoi meille takeet siitä, että Koillis Atlantilla tätä tilannetta pyrittäisiin parantamaan. Erityisesti makreli on kysymyksessä ja tämä ilma, il, ilmoitus oli tarkoitus saada jo kesän aikana, mutta, tai kesän tauon jälkeen, mutta vielä emme ole kuulleet tästä mitään. Kiitos, SR-ryhmän puheenvuoro, herra Grubarczyk, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää sydämellisesti Isabellaa erittäin hyvästä ja tasapuolisesta mietinnöstä kuin koko neuvotteluprosessistakin. Ja, hänen, ja hän otti asian omakseen. Kaksi argumenttia on tärkeää ottaa esille mietinnössä. Esittelijä viittaa siihen, että ei ole tarpeeksi korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, josta saataisiin tietoa kannan pienenemisestä – sitten myöskin koodijärjestelmä ja raportointi kunkin maan pyytämistä ankirjasmääristä eivät tule sopusuunnassa seurastatin tietojen kanssa. Väärä raportointi, väärät tiedot annat, eh, luovat ongelmia koko saalismääristä ja raportoinnista, kun arvioidaan kantojen määrää merissä. Jos on vääriä tietoja tai ei ole tietoja, se vaikeuttaa kantojen hoitamista. Tässä yhteydessä minun täytyy viivata komission päätökseen, joka tehtiin äskettäin Itämeren osalta, jossa lisätään pelagisten lajien saalistusmääriä. Se johtuu siihen, että biologiset järjestelmät häirintyvät Itämerellä ja se haittaa pienkalastusta. Nyt turskaa on jo perikadon partaalla. Vetoan komission siihen, että ennen kaikkea ryhdytään reform, reformeihin raportoinnin alalla kalastuksessa. Köszönöm szépen. Most Gustafsson úr következik az Egységes Európai Baloldalt. Nyt herra Gustafsson, GUE NGL-ryhmän puheenvuoro. Puhemies, haluan kiittää erinomaista työstä Isabella. On monia myyttejä Ankeriasta. Pitkään ei tiedetty, mistä Ankerias tulee. Nykyään tiedämme, että Ankerialla on hyvin monimuotoinen elinkaari. Se siis syntyy merellä kaukana Euroopan vesiltä. Ja sitten vaikuttaa jopa mahdottomalta, että ankerista voitaisiin pitää vankeudessa. Haluamme sitten suojella tai syödä ankerista, niin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Sen vuoksi olen iloinen tästä mietinnöstä Isabellalta, joka antaa perusteita tähän. Jos haluamme todellakin toimia, niin täytyy olla kalastuskieltoja, jotta kanta voi elpyä. Ilman drastisia toimenpiteitä kanta ei voi elpyä. Muuten on riski kovin suuri sille, että mitään ankeria tai edes enää olisi jäljellä. Ja kuten Isabella Levin sanoi, miten selvitämme tämän sitten tuleville sukupolville, että hävitimme ankeria? Köszönöm szépen. Kiitos. EFDn ryhmäpuheenvuoro herra Beller. Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Dit was... Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, puhemies. Tämähän oli täysin tekninen kysymys alun alkaen, mutta sitten keskustelu käynnistyykin sisällöstä. Mutta jos nyt keskustellaan, niin se pitäisi perustua asianmukaisiin, vakaisiin eh, faktoihin ja argumentteihin. Onneksi kalastusvaliokunta tajusi että kalastus ei ole se ongelma, vaan turbiinit, jotka estävät niiden pääsyn merelle. Ja sen valtioiden täytyy ennen kaikkea poistaa nämä esteet. Ja ennen kuin se tapahtuu, niin meidän täytyy antaa, äh, äh, ojentaa avustava kätemme heille. Esimerkiksi patojen ehkäisevän toiminnan äh, poistamiseksi. Me olemme tehneet paljonkin Hollannissa, itse asiassa 2005, 25 000 ankeriasta autetaan Hollannissa patojen yli Sargasson merta kohti vaeltamaan. Tämä vaatii yhteistyötä meidän kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Sitten riippumattomat tai sitoutumattomat Herr Harton. Dat de EU de zeevisserij kapot dreigt te maken met haar waanzinnige omzwaai richting... Puhemies, on olemassa vaara, että ankerian kalastus kärsii voimakkaasti. Totta kai kalastuksen täytyy olla kestävää. Nuoria yksilöitä on autettava. Nyt meillä on sitten ehdotus, jossa sanotaan, että kun kalastajat nyt pyrkivät etsimään vaihtoehtoisia äh, elantoja, niin tässä kiinnitetään huomiota vain ankeriaisiin. Arvoisa puhemies, äh, äh, olen pöyristynyt. Ensin tuhotaan Euroopan äh, kalastusala ja sitten ihmisten pitäisi auttaa ankeriaita. Tämä muistuttaa minua hollantilaisesta lasten lorusta, jossa puhutaan siitä, että kuinka kahden helmen Äh, Ankerian äh, äh, ja nyt valitettavasti tulkkaus ei pysy perässä. Gracias, presidente. Kiitos. Tässä nyt menevät puurot ja vellit sekaisin. Teoriassa kysymys on asetuksen muuttamisesta, kun kysymys on Euroopan parlamentin ja komission valtasuhteista ja toimeenpano ja delegoidusta säädöksestä. Sitten tämä näkyy tietysti myöskin tässä ankerias asiassa. Emme voi kieltäytyä tietenkään tällaisesta asiasta ja senpä takia sisältökysymykset tulevat esille tällaisessa asiassa, joka itse asiassa ei kuulu meidän asialistallemme. Mutta kysymyshän on siis mietinnöstä, joka ikään kuin on erilainen näistä muista menettelyistä ja sen takia tässä kuullaan parlamenttia ennen kuin komissio tekee ehdotuksensa vilpittömästi. Ja haluaisin muistuttaa teitä, että tähän, että tässähän olemme halunneet todella äh, saada lainsäädäntöprosessimme Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Tämä on tärkeää. Mutta jos nyt puhutaan sitten vielä ankeriasta, niin kyllä voimakkaasti ankeriaskanta on vähentynyt, jos verrataan 80-70-lukuihin ja myöskin se on listattu uhanalaiseksi. 2007 määrättiin jo elvytystoimista ja kaikkien jäsenvaltioiden piti tällainen hoitosuunnitelma pyrkiä saamaan aikaiseksi, jotta voitaisiin tätä Äh, kantaa elvyttää sites. Sopimuksen mukaisesti myöskin ankeriasta pitäisi suojella. Se on suojeltava laji ja äh, tämä tilanne on sellainen, että nyt on toimittava ja mielestäni pitäisi puhua enemmänkin ankeriasta eikä niinkään tästä komiteamenettelystä. <clears throat> Kiitos. Sitten on varoitusta. Puhemies, hyvä Maria Damanaki eurooppalaisella ankerilla menee kovin huonosti. Sanon ihan avoimesti, asetus on tulossa liian myöhään. Ja sitten jäsenvaltiot myöskin toteuttavat sitä kovin hitaasti. Ankerat vähenivät ja vähenevät samaan aikaan. Asia on esityslistalla tänään, koska Ankerias-asetusta täytyy sopeuttaa Lissabonin sopimukseen. Ensinnäkemmältä vaikuttaa asia pitkävetiseltä formaliteetilta, mutta siinä on kyse enemmästä, koska Lissabonin sopimuksessahan on, että Euroopan parlamentilla on yhteispäätösoikeus kalastuspolitiikassa. Mennään näin eteenpäin. Me tarkkailemme tarkasti ankeriaskannan kehittymistä. Toivon, että nykyiset hoitosuunnitelmat riittävät, jotta elpyminen toteutuisi. Sitä näin yksi, lyhyessä ajassa ei voida vielä arvioida. Sen vuoksi pidän hyvänä käsittelyssä olevaa kompromissia, että ei mennä heti täyskieltoon, mutta samaan aikaan tehdään selväksi, että emme sulje silmiämme realiteeteiltä. Ja jos täytyy, niin sitten pitkälle menevimpiinkin toimenpiteisiin ryhdytään. Kiitos. Kiitos. Herra Stevenson, minuutti. Uh, Puhemies, ensin havaitsimme, että Euroopan ankreskanta romahti 95 prosentilla, eikä ole yllätys, että näin tapahtuu, koska niitä tapetaan lähes joka vaiheessa elinkaarta. Ensinnäkin lasiankirjas maksaa suurin piirtein kultakilon verran. Niitä halutaan kovasti. Eivätkä ne näin ollen pääse makeisiin vesiin, koska jokisuistoihin rakennetaan kaikenlaisia asemia ja niin edespäin. Ja aikuiset eivät pääse takaisin mereen päästäkseen kutemassa Sargasson merelle. Joten tästä syystä olen iloinen siitä, mitä komissio sanoi tänä iltana, eli että se ryhtyy tiukkoihin toimiin saadakseen aikaan suojatoimenpiteitä ankeriaskannan elvyttämiseksi. Ja Löysinin mietintö on erinomainen askel tähän suuntaan. Sekä komissio että tämä mietintö tavoittelevat samoja asioita. Kiitos. Nyt vuoro herra Kade, kaksi minuuttia. Kiitos. Jo 1900-luvulta saakka moni asia on vaikuttanut Ankereskantaan kosteikkojen häviäminen, viemäröinti, kalastus tietysti myöskin, myöskin pumppausasemat, turbiinit, monet asiat myöskin saasteet ovat vaikuttaneet ja luettelo on aivan liian pitkä. Meidän pitäisi siis kiinnittää huomiota kannan elvyttämiseen, mutta meidän on oltava myöskin käytännönläheisiä ja on lopetettava se, että kalastuksesta tehdään syntipukki tässä asiassa. En usko, että kalastuksen kautta pääsemme ratkaisuun tämän eh, uhenalaisen eläimen eh, asuinpaikat ovat vaarassa. Ja mielestäni esittelijä unohtaa tässä, eh, kuinka kalastusala on itse asiassa pyrkinyt ala elvyttämään. Ranskassa esimerkiksi ollaan kovasti tehty uhrauksia ja punnisteluja, jotta voitaisiin hoitosuunnitelman mainitsema kuolleisuus pienentää, kun kysymys on lasiankerioista. ankerioista, niiden määrä on noussut 65 prosenttia ja 50 prosentilla vuodesta 2000 lähtien tämä karlastus on vähentynyt. Tämä on johtanut tuloksiin ja meidän täytyy olla siis hyvin tarkkaavaisia, mutta suurta kiirettä ei ole lainsäädännön uudistamiseen, niin kun saamme uutisia tämän lajin mm, menestyksestä. Toivoisin siis, että tässä ei lähdetty, lähtettäisi tätä asetusta muuttamaan, vaan toimittaisi lisävuussopimuksen pohjalta. Nyt Rava Thomas. Kiitos puhemies Arvoisa komission jäsen, ensiksi haluan kiittää esittelijää ja sanoa, että olen samaa mieltä hänen kanssaan, yhtä huolestunut kuin hänkin Ankerian kohtalosta. Tällä hetkellä tieteelliset tahot eivät aina ole näistä tieteellisistä kysymyksistä samaa mieltä. On kuitenkin kiireellistä saada selkeä käsitys ankeriaskannasta. kannasta ja koska jäsenvaltiot eivät mielellään anna näitä tietoja kiireellisesti, niin ehkä tarvitaan jopa sanktioita näille vastarannan kiiskivaltioille. Ja tällä tavalla olen pahoillani siitä, että tietämättömyyden joutuvat maksamaan kalastajat. Monet ovat toimineet esimerkillisesti, mutta on muistettava, että äh, vain kalastus keinoilla ankerian kuolleisuutta pyritään vähentämään, vaikka tiedämme oikein hyvin, että veden laatu on hyvin ratkaiseva tässä asiassa. Kiireellisesti siis komission on tätä elvytysasetusta uudistettava ja viimeisimmät tiedot otettava huomioon ja erityisesti on pyrittävä vähentämään ankeriaiden kuolleisuutta kokonaisvaltaisesti ja samain myös, samalla myöskin otettava käyttöön sellaiset hoitosuunnitelmat, joiden kautta myöskin kalastusala voi jatkaa toimintaansa. Nicholson urkövetkäsi. Kiitos. Herra Nicholson. Uh, thank you very much, President. Uh... Kiitos puhemies. Vaalipiirissäni on suurinta kalastustoimintaa kaupallista ja kestävintä Euroopassa. Siellä on kalastusosuuskunta, joka tarjoaa elannon yli 300 perheelle. Paikallisia ihmisiä, jotka ovat siitä riippuvaisia, ovat liittyneet yhteen, jotta voisivat suojella tätä tärkeää resurssia. Tästä syystä 40 vuoden ajan kalastusmetodit siellä ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta ja kooperatiivi on investoinut 5 miljoonaa puntaa äh, lasiankeriaiden istutuksiin. Se on myös tärkeä vientituote. Lokne ankeriaat, heillä on myös nyt PDI-status. Pohjois-Irlanti on osa ratkaisua, se ei ole osa ongelmaa, kun pyritään suojelemaan kantoja. Toivottavasti komissio ottaa tämän huomioon. Ei pitäisi ryhtyä toimiin ennen vaikutusten arviointiin ja ennen kuin tieteellinen arviointi on saatu loppuun. Olen tukenut komission pyrkimystä äh, raportointivelvollisuuksista enemmän ankeria sääntelyn suuntaan, mutta nyt, nyt jäsenvaltioiden täytyy ottaa väärin velvollisuuksistaan, jotta komissio voi arvioida oikeasti, mitä täytyy tehdä ja mitä on tapahtunut. Van Nistelrooy, Herra Van Nistelrooy. Arvoissa komission jäsen Damanaki, se mikä minusta alusta vaikutti ihan muodollisuudelta sen suhteen, kuinka me Lissabonin sopimusta panemme täytäntöön instituutioiden välissä yhteistyössä, on muuttanutkin muotoaan tässä tämän päivän aikana, keskustelun aikana. Mutta tietenkin, jos ankariaskannat romahtavat tällä tavalla, niin tietenkin jotakin on tehtävä. Mutta jos tarkastellaan vientiä, ankeriaan vientiä, lasiankerian vientiä muualle maailmaan, niin jotakinhan on pielessä – silloin on selkeästi epäonnistuttu panemaan täytäntöön solmittuja sopimuksia. Euroopan parlamentin täytyy pitää asiaa silmällä ja pitää yllä mahdollisuuttaan puuttua asioihin silloin, kun se tarpeen on. Paljonkin on tehty Hollannissa esimerkiksi hoitosuunnitelmat, ankeriaiden auttaminen vaellusesteiden yli ja niin edespäin. Ja kyseessä on sekä Euroopan kalastusalan varojen hallinta ja Hollannin omien kalastusalan tukemiseen tarkoitettujen varojen hallinta. Ja haluaisimme kuulla komission arvioinnin kokonaistilanteesta. Köszönöm szépen. Catch the eye. Anderson Menettelyn puhelista herra van Andersson. August Kankola. In my constituency, Lockney enjoys PG. Lockneyissa äh, vaalipiirissäni äh, on ankerian kalastus tärkeällä osalla ja monet perheet ovat siitä riippuvaisia kalastajat ovat myöskin toimineet kaikkein kestävimmin Euroopassa tältä osin ja samalla on myöskin pyritty säilyttämään ankeriaskantoja ja myöskin pyritty kestäviin käytäntöihin. 40 vuoden ajan on käytetty melkein 5 miljoonaa lasiankereiden istutukseen ja tällä tavalla on pyritty todella elvyttämään kantaa ja ottamaan huomioon asiantuntijoiden lausunnot. Asiantuntijat tutkivat tällä hetkellä sitä, kuinka asia on edennyt, mutta mitään suoraa ehdotusta ei tehdä ennen kuin vaikutusten arviointi on tehty loppuun ja sen tarkoitus on pohjata riippumattomille näkemyksille. Kiitos. Sitten Ferreira. Obrigado, presidente. A gestão da população de europeia... Puhemies, kantojen hoito eurooppalaiselle ankerialle on kovin vaikeaa. Meillä on suuria puutteita tieteellisessä näytössä ja meillä on kerestynyt ongelma, kun joissakin maissa suojelutoimet ovat epäonnistuneet, kuten Portugali jolla on siis tutkimuslaitoksia, joilla on, jotka ovat melkein halvaantuneet tämän ongelman edessä. Tässä yhteydessä nyt ei kannata tehdä vaativia asetuksia, jos niihin ei liitetä vaadittavia rahoitusmäärärahoja, jotta voidaan toteuttaa toimet. Uhkat ankerille ovat lukuisat. Kaikki täytyy ottaa huomioon ja arvioida. Ei voi olla niin, että pelkästään kalastajat maksavat viulut elpymisestä laiton kalastus, jota epätasavallinen nykyjärjestelmä rohkaisee, on kovin kallista. Alamittaiset ankeriaat ovat kovissa vaikeuksissa. Siitä pitäisi olla erityisen, erityisen huolestunut näiden nuorten ankeriaiden osalta. Jelentkező nem lévén, biztos asszonyt kérem, hogy tässä menettelyssä ei ole enää puheenvuoropyyntöjä. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen. Thank you, President. I would like to repeat... Kiitoksia puhemies. Haluaisin toistaa, että komission ehdotus tähtää Lissabonisointiin lainsäädännön osalta, joten yritämme tässä nyt toimia niin, että mukautamme olemassa olevan asetuksen Lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaisesti. Seksi emme siis puutu sisältöön, mutta ymmärrän, että on kohtuullista, koska nyt on meillä niin paljon tietoa siitä, että kanta ei voi hyvin. On siis kohtuullista, että parlamentin jäsenet ilmaisivat huolenaiheensa asian suhteen, ja sen takia haluaisin toistaa, että komissio aikoo ottaa huolenaiheen huomioon. Me olemme jo toimineetkin niin, että olemme pyytäneet tiedemiehiämme arvioimaan ankeriaskanan hoitosuunnitelmat jäsenvaltioissa ja myöskin raportointijärjestelmät ja myöskin muita aspekteja, jotka olet ottaneet täällä esille, joten odotamme tätä arviointia ja tulemme analysoimaan sen, kun sen saamme ja voin luvata teille, että vuoden loppuun mennessä komissio toimittaa parlamentille ja neuvostolle raportin arvioinnistaan tai suoritetusta arvioinnista ja mitä tullaan tekemään kannan parantamiseksi. Kiitos komission jäsenelle. nyt Rovalevin esittelijä. Kiitos puhemies. Kiitos kaikille kollegoille tuesta keskustelussa ja siitä, että tuitte mietintöä. Kiitos kollegoille, jotka mainitsivat kaikki muut uhkatekijät ankerialle. Ei siitä tarvitse keskustella sen enempää. Kuitenkin minun täytyy todellakin painottaa Pohjois-Irlannin jäsenille, että sanan kestävä käyttö ankerian kalastuksen yhteydessä on kovin vaikeaa, koska meillä on yksi yksittäinen yhtenäinen ankerias kanta Euroopassa ja ehkäpä jotkut kalastajat näkevät itsensä kestävän kalastuksen harjoittajina, kun 99 prosenttia on vähenemistä kannassa, kun ei ole mitään kriteereitä, valvontakriteereitä olosuhteille, istutuksessa, niin on kovin vaikea kutsua kalastusta kestäväksi nykyään. Ja mielestäni se, mitä nyt komission jäseneltä pyydetään, on myös se, että istutus toimiarvioitaisiin. Se on itse asiassa jotain uutta. On esitetty suuria huolenaiheita istutuksesta. Vaikuttaako se elpymiseen todellakin vai ei? kuolevuus kalastuksen aikana koskien pieniä lasiankirjaita, mahdolliset tarttuvat sairaudet kuljetusten aikana ja että istutetut ankeriaat, voivatko ne todellakin, pystyvätkö ne uimaan Sargassomereen ja pystyvätkö ne kutemaan ja tulemaan kalastetuiksi. Halusitte pitäytyä tähän sopeuttamiseen asetuksessa kunnioitan sitä, mutta jopa oman ryhmän sisällä on vaikeuksia olla johdon olla vaikka olla johdonmukainen, niin Itämeren Turskan yhteydessä oli eri näkemyksiä. Ei tässä nyt aina niin, että tekään aina niin johdonmukaisia ole näissä kannoissa. Ne haluan kiittää komission jäsentä, että ymmärrätte tilanteen vakavuuden, että siinä vaaditaan lisää osatekijöitä mukaan elpy, elvyttämissuunnitelmien kirjan osalta. Haluan ottaa esille myös sen, että ne teistä, jotka haluatte tarkastella lasian kirjan laitonta vietiä. No minäkin sitä haluaisin tehdä, mutta emme ole kovin johdonmukaisia EU-ssa eräällä tavalla kuin toisaalta tunnustamme että Euroopan ankerias on akuutissa vaarassa, eikä sitä pitäisi viedä ollenkaan. Ja samaan aikaan olemme kovin epäileväisiä tekemään mitään kaupalle EUn sisällä. Meidän täytyy olla johdonmukaisia, erityisesti aikana, jolloin EU harkitsee kauppasanktioita muita valtioita kohtaan, jotka kalastavat epäkestävästi. Samoja kriteereitä täytyy käyttää itseemme. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Kiitos. Tästä pääsemme keskustelun loppuun. Äänestykset pidetään huomenna keskipäivällä. Seuraava kohta esityslistalla on